puolustaa kansalaisten terveyttä. Ja haluan kiittää kollega Bastosia. Hänet unohdin aikaisemmin, mutta nyt esitän kiitokseni hänelle. Kiitoksia kovasti. Keskustelu asiasta päättyy ja äänestys pidetään huomenna kello 12. Seuraava kohta esityslistalla kyselytunti komissiolle. Ja ensimmäinen kysymys tulee tai koskee markkinointi. Tulee herra Varniolta, herra Dalille. Mediator-lääkkeen markkinoinnin kieltäminen. Well, thank you very much, Madam President, honorable members. Kiitoksia puhemies, hyvät jäsenet. Minä haluaisin eh, käsitellä nämä kysymykset eh, samalla kertaa. Ensimmäinen kysymys eh, liittyy siihen, että mitä varten, komission pitää selittää, mitä varten vuonna 1998 ei tehty tätä kieltopäätöstä Benflorexia sisältävien lääkkeiden osalta. Syy on se, että asiasta keskusteltiin 1998 ja sitten komitea, joka käsitteli ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä, otti tämän eteen esiin. Euroopan lääkevirasto myöskin sitten puuttui tähän ja komitean mielestä asia oli niin, että benfluoreksia ei pitäisi ottaa meneillään olevan arvioinnin piiriin eurooppalaisella ta- tavalla, tasolla – ja tämä johtuisi siitä, että sen toimintatapa oli erilainen. Kuitenkin lääkevalvontakomitea ja muut komiteat käsittelivät asiaa edelleen ja selvittivät sitä. 99 farmakolääkeryhmä totesi, että minkään ei ole mitään hyötyä benfluoreksia sieltävien lääkkeiden käytöstä. Työryhmä ei kuitenkaan muuttanut päätelmiään. Olisiko pitänyt asiasta kertoa komissiolle Italiasta? Espanja ja Italia eivät ottaneet benfluoreksia esiin. Itse asiassa ensimmäisen kerran, kun jäsenvaltio teki jotakin tämän mediaattorin suhteen, oli vuonna 2009, kun Ranska kielsi sen myynnin omassa maassaan. Espanjassa markkinointilupa luvan omistaja itse veti sen pois vuonna 2003 markkinoilta. Ja myöskään valmistaja ei pyytänyt uutta markkinointilupaa. Ja tuote jäi Ranskassa, Portugalissa, Luxemburgissa ja Kreikassa käyttöön. Ben Florexista keskusteltiin lääketyöryhmässä ja se oli sellainen foorumi, jossa jäsenvaltiot keskenään vaihtoivat alan tietoa. Minun täytyy vielä selvittää se, että valvonta eh, lääkkeiden kohdalla ja päätöksenteko ovat eh, kansallista toimivaltaa. Ja komission toimen puuttuminen on hyvin rajallista ja komissio puuttuu vain aivan tietyissä tapauksissa komissio voi käynnistää Euroopan laajuisen arvioinnin kahdessa tapauksessa, jos jäsenvaltio on tehnyt erilaisia päätöksiä markkinointikieltojen suhteen ja toinen tilanne on se, jos pitää markkinointilupa vetää pois sellaisten tietojen perusteella, jossa yhteisön intressit ovat kyseessä. Asiaa seurattiin eh, komitean kautta ja huomasimme, että minkäänlaisia poikkeavia päätöksiä jäsenvaltioissa ei tehty aikanaan. Kolmas kysymys sitten, mitä varten komissio toimi vasta 2010, jolloin komissio teki eh, molekyylimarkkinoinnin kieltämispäätöksen? Vastaus on, että vain kaksi, vasta 2009 Ranska ensimmäisenä maana kielsi tuotteen markkinoinnin. Uusien säädösten mukaan vuodelta 2004 tämä aiheutti eh, heti tuotteen uuden arvioinnin joka johti siihen, että komissio teki päätöksen, jossa vaadittiin kaikilta jäsenvaltioilta, että ne poistaisivat benfluoreksia sisältävät tuotteet markkinoiltaan. On syytä korostaa, että lääkevalvonta säädös, joka on vuodelta 2010, siinä on lisämääräyksiä jotka ovat Euroopan lääkevirastolta peräisin, jotka koskevat myöskin kansallisia lupamääräyksiä. Ja siellä puhutaan myös uusista menettelytavoista EU-ssa, joilla arvioidaan tuotteiden turvallisuutta, jotta toiminta maissa olisi samankaltaista keskenään. Sitten viimeinen kysymys. Aikooko komissio pyytää Euroopan lääkevirastoa toteuttamaan taanehtivia tutkimuksia – viimeksi kuluneen 20 vuoden ajalta? Vastaus on, tällä hetkellä komissio ei ole pyytänyt Euroopan lääkevirastoa tekemään taannehtivia tutkimuksia siitä, miten tätä tuotetta on 20 vuoden ajan käytetty. Meillä on dokumentaatioita, joka on Ranskalta peräisin, niin sillä sen perusteella huomasimme, että se riittää. Kiitoksia komissio. Nyt ehkä selitän, miten lisäkysymykset tänään hoidetaan. Otan kaikki lisäkysymykset yhdessä. Muistakaa, teillä on siis 30 sekuntia lisäkysymyksiä ne varten ja sen jälkeen pyydän komissaareja vastaamaan kaikkiin lisäkysymyksiin yhdessä. Joten herra Parnio, teidän lisäkysymyksenne. Euh, niin, varsin lyhyt lisäkysymys. Nyt kun kuulimme jo komissaari Dalin vastauksen, ja kiitän häntä muuten täsmennyksistä. Te sanoitte 2000 2002-2005 Servie-laboratorio pyysi, että tätä lääkettä ei enää käytettäisi näissä kahdessa maassa. Te myös annatte ymmärtää, että 2008-2009 ei oltu pyydetty, että poistettaisiin lääkemarkkinoilta. Ja kuitenkin tiedetään, että lääke poistettiin joka vuonna 1997 USAssa. Joten kun ajatellaan näin tärkeitä markkinoita kuin Euroopan yhtenäismarkkinat, jotka edustavat 500 miljoonaa eurooppalaista, niin ja tämä, tähän liittyy nyt seuraava kysymykseni. Tarvitaan tällaista lisää valppautta Erityisesti, jotta näin voitaisiin toimia niin, että toimitaan EUn tasolla ja annetaan vahva toimivaltuutus komissiolle ja Euroopan lääkevirastolle, ja näin voidaan välttyä siitä, mitä joissakin jäsenvaltioissa nyt on sitten tapahtunut. Annoitte itse tästä esimerkkejä Ranskan tapauksesta. I will say it again, supplementary... Siis toistan, lisäkysymysten pitäisi olla 30 sekunnin mittaisia pelkästään. Olen pahoillani, nämä ovat säännöt ja meillä on paljon kysymyksiä, jotka haluaisin tänään käydä läpi. Seuraava lisäkysymys tähän kysymykseen tulee herra Tarabellalta. Niin, hyvä komissaari, me voimme laajentaa tätä keskustelua Mediator on vain jäävuoren huippu. Herättää kysymyksiä, mitä varten lääke, jos se mahdollisesti on tappava tai vaarallinen, niin kun se vedetään jostakin maasta pois markkinoilta, niin miten, se voidaan, miten sen elo voi jatkoa muissa maissa? Pitää miettiä, miten lääkeviraston tehokkuus on, koska sen säännökset ja määräykset eivät ole sitovia. Komission jäsen. Uh, niin, itse asiassa nämä menettelytavat, jotka olivat voimassa silloin, kun tämä, nämä historialliset tapahtumat olivat, mitkä äsken vastauksessani otin esille, niin aivan kuten sanoin, niin siellä oli selvästi erotettu toisistaan jäsenvaltiot ja Euroopan lääkevirasto. Ja tällainen jako toimivallassa on edelleen ja tätä hyvin mustasukkaisesti jäsenvaltiot valvovat. Ja siksi tässä meillä on tullut sellainen ajatus, että meidän pitäisi lääkevalvonnan menettelyjä tiukentaa. Minun täytyy sanoa, että 2004 otettiin kyllä askel eteenpäin näiden prosessien suhteen ja myöskin viime viimeinen tämän alan sopimus, joka meillä nyt on voimassa, niin siellä on monenlaisia sellaisia määräyksiä, joiden myötä eurooppalaisella tasolla voidaan tehdä toimia. Kaikki ne tuotteet, jotka markkinoilta jossakin maissa vedetään pois, niin niihin voidaan puuttua. Tällainen määräysten mukaan ei aikaisemmin ollut mahdollista. Eli tämä on nyt sitten se, mitä tilanteesta voin sanoa. Minä olen, olen antanut sellaisen ohjeen omille, omalle osastolleni niin, että tätä uutta säännöstä pitää testata menettelyjen osalta sen jälkeen, kun viimeksi säännöksiä muutettiin sopimuksella – täytyy tällaisena tapauskohtaisena asiana tutkia, että voisiko tällaista vielä tapahtua, eli vai ovatko meidän prosessimme jo sillä tasolla, että, että meillä ei olisi enää tällaisia pullonkauloja, jossa kävisi niin, että toimiin ei ryhdytä ajoissa. Kiitos. Thank you, Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Sitten seuraavan kysymykseen. Sen esittää herra Belet. Se on komission jäsen Bilbaukselle ja siinä aiheena on iPad-tilausten myynti Applen toimesta, joten komission jäsen, kun olette valmis, olkaa hyvä. President, uh, Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Apple on ilmoittanut, että se tarjoaa digitaalisia, digitaalista sanomaa lehtitilauksia omien verkkokauppojensa kautta, sovellustensa kautta. Kustantajat edelleenkin voivat tarjota tilauksen verkkokaupansa kautta toisin keinon, mutta eivät enää pysty iPhonein kautta toimia ilman, että Apple on siinä välittäjänä onko, onko tässä kyseessä sitten EUn kilpailusääntöjen rikkomus riippuu faktuaalista, juridista, taloudellisista tekijöistä. Jos Applella on määräävä asema markkinoilla, niin rajat tällaisilla markkinoilla eivät ole mitenkään selvät. Sektorina tämä on vielä aika uusi, kehittyvä alue ja on myös useita verrattavia foorumeita ja samantyyppistä toimintaa on tarjolla muuallakin. Jotkut, joita näistä voidaan tukia omien verkkokauppojen kautta ja kuluttajathan, koska kuluttajakysyntä on tässä vielä epäselvä ja kysyntä kehittyy. Sitten kun markkinat ovat kunnollisesti kehittyneet, ne voidaan identifioida, silloin määräävyysasemaa pitää uudelleen arvioida määräävä asema on määritelty tuomioistuimessa asemana, joka osoittaa taloudellista vahvuutta, jota yrittäjä nauttii ja tätä kautta se pystyy estämään tehokasta kilpailua kyseisillä markkinoilla. Se pystyy näin toimimaan varsin pitkälti riippumattomasti suhteessa asiakkaisiin ja kilpailijoihin ja loppujen lopuksi kuluttajien suhteen komissio panee merkille aivan erityisesti, että vaihtoehtoiset, vaihtoehtoisia mahdollisuuksia toimia on, ja monet yritykset hiljattain ovat aloittamasta, eniten odotan aloittavan lähitulevaisuudessa samantyyppisiä keinoja, mitä tulee toimivuuteen iPadin kanssa. Joten komissio seuraa tätä kehitystä, mitä tulee Applen markkinointipolitiikkaan. Olemme läheisessä yhteydessä kansallisiin kilpailuviranomaisiin. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Otan kaikki lisäkysymykset yhdessä, mutta ensin herra Belet itse. Hartelijk dank, eh, voorzitter, eh, commissaris. Lämmin kiitos puhemies ja komission jäsen. Tänään Apple todella tunnusti sen, että se haluaa ottaa käyttöön uudenlaisen tarjontamallin, mutta se haluaa todella käyttää markkina-asemaansa hyväkseen saadakseen tiettyjä asiakastietoja. Tämä voi olla kuitenkin haitallista eurooppalaiselle medialle. Ja haluan kysyä, aiotteko puuttua, puuttua asiaan, olipa kyseessä määrävä markkina-asema vai ei? Ja voitteko sanoa jotakin myös aikataulusta? Kuluuko tässä viikkoja vai kuukausia ennen kuin komissio ryhtyy toimiin? Edustaja Serkka. więc ja bym chciał panie komisarzu podziękować panu za odpowiedź ale mm, pan nie poruszył. kiitoksia tästä vastauksesta mutta te kuitenkin mielestäni heititte hyvin perustavanlaatuisen kysymyksen ilmaan. On kysymys siitä, että kuinka voidaan kuvitella sellainen tilanne, jossa Euroopassa tällainen uusi Apple-tuote tuodaan markkinoille. Minähän olen, olen sitä mieltä, että teidän täytyy tietää, että todellakin tällainen ongelma on markkinoilla. Thank you, Commissioner. Sitten komissaari. Well, uh, it's still... Tämä pitää vielä nähdä, tuleeko Applesta tässä määräävä, koska markkinat siis muuttuvat, kehittyvät. Eli meidän todellakin pitää pystyä arvioimaan, mitkä markkinat tässä ovat kyseessä ja mitä määräävä asema näillä markkinoilla tarkoittaa. Koska markkinat tässä vaiheessa vielä varsin pienet on liian aikaista mielestäni puhua minkäänlaista toiminnasta komission toimesta. Jos kilpailevia ehdotuksia tulee paljon ja Applen lähestymistapa ei as, a, aiheuta markkina-aseman väärinkäyttöä, niin silloin komissio ei ole mitään syytä toimiakaan. Komissio siis valvoo tilanteen, niin kuin minä sanoin, sä EUn kilpailulainsäädännön mukaisesti. Ja jos todetaan, että tarvitaan toimenpiteitä, niin silloin niihin ryhdytään riippumatta – siitä, milloin on oikea hetki, koska aika on kypsä. Siis kun olemme, tulemme sen lopputuloksen, että toimintaa tyryhtä, voitte olla varma, että toimintaan ryhdytään, jos se on tarpeen. Uh, uh, Kiitoksia komissaari. Seuraavan kysymyksen Rova Andre Kieneltä, Investointien suojaaminen EUn ja Venäjän neuvottelut uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta. members, Uh, Hyvät jäsenet, 92 miljardia investointirahaa vuonna 2008. Tämä on kaikkein suurin investoija Venäjän federaatiossa. Mutta kun me katsomme energiasektoria, niin täytyy varmistaa, että perusperiaatteet Euroopan energiaperuskirjasta ovat mukana niissä neuvotteluissa, joita nyt käydään Venäjän federaation ja EUn välillä uudesta sopimuksesta. Pitäisi suojella energiainvestointeja ja pitäisi olla hyvin vankka ratkaisumenettely Tällä tavalla Pitää myös huolehtia siitä, että Euroopan energiaperuskirja jää yhteiseksi välineeksi, joka käsittelee näitä energiasuhteita. Investointien suojelu ja energian kuljetus ovat täällä mukana ja hyvin tärkeä päätös energia-alalla. Euroopan unionin mielestä on niin, että Venäjän näkemys on tärkeä, se minkä se ilmaisi viime kokouksessamme. Me jatkamme työtä tällä sektorilla. Ja näin ollen EU-mielestä e on hyvä, että Venäjä haluaa sitovia määräyksiä sen mukaan, miten sopimusta on luonnosteltu. Energiaperuskirja olisi hyvä pohja moni alaisille keskusteluille. Kiitoksia Rovan Rekineitse. Uh, Puhemies, kiitoksia komissaari. Minulla on lisäkysymys. Euroopan parlamentissa tällä hetkellä teemme työtä työtä tulevaisuuden investointipolitiikan kohdalla. Mitä tulee Venäjään, usein kuulemme venäläisten yritysten laajentamisesta Euroopan markkinoille, tietysti energiasektorilla, mutta samanaikaisesti eurooppalaiset investoijat ovat valtavissa vaikeuksissa, kun haluavat itse investoida Venäjälle, erityisesti aloilla, joita Venäjä pitää itselleen strategisesti tärkeänä eräävänä, erityisesti energiasektorin tällainen. Joten miten komissio aikoo varmistaa sen, että vastavuoroisuusperiaate investointisuhteessa toteutuu uudessa kumppanuussopimuksessa? Kiitos. Sitten komissaari. Well, um, uh, we will... Niin, meillä tulee olemaan kollegion kokous Venäjän hallituksen kanssa ja me käsittelemme investointipolitiikkaa. Molemmilta puolilta meillä on omia perusteluitamme. Venäjä sanoa, että että heidän investointinsa eivät aina ole kovin arvostettuja Euroopan unionissa, joten tässä mielessä neuvottelut jatkuvat. Täytyy kuitenkin sanoa, että viime vuoden aikana on ollut hyvin monia vaikeuksia, mutta parannusta on näkynyt. Avoimuutta on Venäjän puolelta ja näin me keskustelemme hyvin yksityiskohtaisesti kaikista asioista. Kuitenkin suhteiden pitäisi perustua sopimukseen. Ja tässä uudessa sopimuksessa pitäisi olla hyvin voimakas suoja investoinneille. Ainoastaan sillä tavalla me saamme tukea eh, tilanteeseen, jossa toinen puoli, osapuoli syyttää toista. Hyvin paljon toivoon siitä, että sopimus syntyy ja hyvin voimakkaita määräyksiä siinä on. Tässä viimeisen vuoden aikana on ollut hyvin monta myönteistä ilmiötä. Kiitoksia. Sitten seuraavan kysymykseen Rova Jenseniltä. Tämä koskee EU. Aiheena EUn tuki AISin tuberkuloosin ja malerian torjuntaa koskevalle maailmanlaajuiselle rahastolle Puhemies, tiesin, että tämä on erittäin hyvä kysymys aiheesta, jonka komissio ottaa varsin vakavissaan ja tämän takia komissio seuraakin valpaasti suurella huolestuneisuudella tilannetta. Komissio tukee vahvasti globaalia AIDSin tuberkuloosin maralin torjuntaa koskevaa rahastosta. Tähän rahastoa se on onnistunut varsin hyvin tähän mennessä ja minä aion tehdä työtä rahaston kanssa, että voidaan ratkaista nämä ongelmakysymykset mahdollisimman nopeasti, jotta sitten komissio jatkossakin voi olla yksi vahvimmista tukijoista rahastolle. On erittäin tärkeää korostaa, että ongelmat, jotka on todettu, eivät ole rahaston itsensä aiheuttamia, vaan yksittäisissä maissa tätä on tapahtunut, kun on täytäntöönpantu näitä ohjelmia. Nämä ovat maita, joissa pitää kiinnittää huolesta huomiota siihen, että vältettäisiin tällaisia, tällaisia ongelmia jatkossa. On aivan yleistä tietoa, että rahaston virastossa on tehty tutkimuksia, mitä tulee 4,8 miljoonan euron käyttöön useissa maissa. Nämä tutkimukset ovat tapahtuneet joko järjestelmällisesti tai sitten on reagoitu tietoihin, joita on saatu mahdollisista väärinkäytöksistä rahojen kohdalla. Tutkimus on nyt viety loppuun ja on julkistettu raportti, se löytyy myös ra- globaalin rahaston nettisivulta. Tämä käytäntö on osoittautunut tehokkaaksi ja toimivaksi ja avoimeksi, kun rahasto toteuttaa nollatoleranssipolitiikkaansa, mitä tulee korruptioon. Meidän puoleltamme komissio on tilannut riippumattoman kahden tason tar- tarkistuksen kohdalla, niin kuin varanhoitoasetuksessa todetaan, silloin kun käytetään e- EUn tukia hyväksi. Tarkistuskertomus, joka saatiin 2010, totesi, että tarkistajat kaiken, kaiken kaikkiaan ovat sitä mieltä, että rahasto noudattaa vastuullisuuden periaatetta ja valvoo alueellista ja kansallista toimintaa ja raportointia. Siis standardit ovat käytössä, jotta varmistaa sen, että varat, joita saadaan rahoittajilta, niin saavat kunnollisen kohtelun näiden kohdalla asianmukaisesti. Kuitenkin tilintarkastajat tekivät moniakin ehdotuksia, että voitaisiin parantaa rahaston johtoa ja hoitamista, mitä tulee olemassa olevaan riskihallinta Järjestelmän Tämän kertomuksen jälkeen yksikköni komissiossa juuri pohtivat, minkälaisia muutoksia tarvitaan, että voidaan parantaa ja nopeuttaa rahaston uudistusohjelmaa, joka hyväksyttiin 4. tammikuuta. Me olemme myös ryhtyneet toiseen tarkistustehtävään, sillä tarkistustehtävään eri, mukaan lukien myös vierailut paikan päällä eri maissa, jotta seurataan tätä asiaa kunnolla. 27. tammikuuta kirjeen mukaisesti ja samoin pidettiin toinen helmikuuta etäkonferenssi. Olen jo ottanut yhteyttä rahaston johtajaan ja olen ilmaissut, että tarvitaan nopeasti lisäuudistuksia, että voidaan edelleen vahvistaa rahaston toimintatapoja. Tällä välin rahaston sihteeri ministeristö on ehdottanut ulkoista tarkistusta, jonka rahastoisi tilaan. Tämä oli johtokunnan hyväksymä ja se, siihen oltiin tyytyvä, tyytyväisiä. Siis nyt kysymykseenne, ovatko, kom, onko komissio pohtanut sitä, että keskeyttäisi rahoituksen rahastolle, niin haluaisin kertoa, että komissio ei ole Siis näitä rahoitus on keskeytetty toistaiseksi, toistaiseksi ja olen sitä mieltä, että EU ja komissio aivan erityisesti, niiden täytyy pitää kiinni yleissitoumuksestaan, mitä tulee rahaston mm, toimintaan ja rahoitukseen. Tässä mielessä komissio etsii selkeitä kriteerejä, joita voidaan käyttää ennen kuin annetaan uutta rahoitusta ja voidaan, rahoitusta voidaan jatkaa. Näin pyritään ennaltaehkäisemään ja huomaamaan korruptio. Se ei kuitenkaan mitenkään vaikuta potilaiden hoitoon, joka on elintärkeää, mutta samalla pitää ymmärtää se, että me tarvitsemme uuden vahvan valvontamekanismin, joka tarvitaan nopeasti, koska kun aikaa kuluu ja maksujen pidättäminen ei ole paras vaihtoehto, jota me tarvitsemme va- maatasoista vahvistamista ja näin voidaan estää äh, väärinkäytökset ja jatkaa maksuja. Ja komissio, niin kuin sanoin, on rahaston suuri tukija, koska se on saanut varsin hienoja tuloksia aikaan, mutta petoksia ja korruptiota on tapahtunut ja meidän pitää tällaiset tietenkin tarttua. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Paljon mielenkiintoa kysymykseen kysymystä kohtaan on tehty. Voin ottaa vain kaksi lisäkysymystä. Ensin herra Jensen ja sitten muut. Olkaa hyvä. Rova Jensen ensin. Tack för formen. Jag vill gärna tacka kommissären. Kiitoksia. Kiitän komission jäsentä hänen tuestaan tälle rahastolle ja myös siitä, että hän todella toimii silloin, kun asiat suivat huonosti ja hän ottaa tai suhtautua tähän vakavasti. Ja konkreettisesti kysyisin komissiolta vielä, minkälaista aikataulua olette suunnitelleet liittyen rahaston määrärahojen jäädyttämiseen. Eli kuinka nopeasti voidaan löytää ratkaisu onko tässä ihmisiä pidätetty Minkälainen aikataulu siis tällä rahoituksen keskittymisellä uh, Kiitos puhemies. Kiitos vastauksista, komissaari. Haluaisin kysyä, onko teidän mielestänne tämä AIDS, tuberkuloosi ja malaria säätiö on hyvä, koska jos se nyt päättyisi, niin silloinhan projektitkin loppuisivat. Pitäisi valvontaa lisätä, kuten sanoitte, mutta samalla meidän pitäisi sitoutumistamme vahvistaa sillä tavalla, että ne ihmiset, joita nämä sairaudet uhkaavat, saisivat apua. Ja sitten tämä korruptio, sitä ei pidä viattomien maksaa. Ei ketään, kenenkään näistä, jotka näistä kolmesta taudista kärsivät. Papa Nikolai. Kiitos. Minäkin kiitän teitä lämpimästi, hyvä komission jäsen, näistä vastauksista. Julkaistun tiedon mukaan tilanne on sellainen, että EU tässä AIDSin, tuberkuloosin ja malarian torjunta koskevaa maailmanlaajuista rahastoa on antanut siis tälle vuosina 2002 ja 2010 yli 900 miljoonaa euroa. Ja te puhuitte jo tietyistä ongelmista, mutta oletteko arvioineet tilannetta, oletteko teettäneet tutkimuksia siitä, hyödyttivätkö nämä rahat todella sitä tarkoitusperää, johon ne oli tarkoitettu? Komission jäsen. Well, no. Niin, tässä on tietysti kaksi puolta. Toisaalta myönnän, että rahasto tekee fantastista työtä saavuttaa kaikkein kipemmässä tarpeessa olevat. Sitä ei ole epäilystäkään, mutta toisaalta käytetään julkisia varoja. On kyse veromaksajien rahoista. Ja yksikin petos voi tuhota satojen tuhansien ihmisten tekemän työn ja meidän pitää nopeasti löytää nyt tähän ratkaisuja. Minun tavoitteeni on löytää lisätoimia jo kesän mennessä, jotta voimme jatkaa maksuja sitten syksyllä. Mielestäni tämä on toteutettavissa. Me olemme jo identifioineet ne alueet, jotka tarvitaan. Tämä tapahtuu siis maatasoilla, koska keskusvirasto on hyvin tarkistettu elin ja kun me vä- välitämme rahaa, kaikki toimii hyvin. Mutta sitten kun on kyse maassa tapahtuvasta täytäntöönpanosta, niin siihen liittyy su- liian suuria, suuria riskejä, liian paljon riskejä, kun katsotaan, mistä maista on kysymys ja minkä kokoista maista on, niin täm, ei mitenkään voitu olla pidättämätöntä maksua, koska me tarvitsemme reformeja ja nopeasti, koska jos huomataan sitten ensi vuonna, että väärinkäytöksiä on taas tapahtunut, te ensimmäisenä tulette kysymään meiltä, että mehän tiesimme, että tehän tiesitte komissiossa, miksi te ryhtyneet toimia, ja sitten vain sanomaan, no, minä ai, minä usko, meidän pitää ratkaista tämä asia nyt puolessa vuodessa. Ja silloin en usko, että olemme mitenkään vaikuttaneet rahaston toimintaan, mutta silti samalla olemme vahvistaneet sen uskottavuutta ja EUn veromaksajien raha, tai siis veromaksajien, veromaksajien rahan käyttöä on parannettu. Seuraavaan kysymykseen. Eh, komissaari Tajanille tehdyt kysymykset. Tämä kysymys tulee herra Higginsiltä. Aiheena CE-merkintä. So, are... Joten komissaari, kun te olette valmis vastaamaan, olkaa hyvä. Commissioner, please. Signor Presidente, onorevole Higgins. Hyvä puhemies, hyvä Higgins. CE-merkintä on näkyvä merkki tällaisessa järjestelmässä, joka on äärimmäisen tärkeä jotta sisämarkkinat toimivat hyvin. Uuden lainsäädäntökehyksen käyttöönot vuonna kahdeksan vahvisti merkin käyttöä kolmella taholla. Ensinnäkin se paransi sertifiointijärjestelmän valvontaa CE-merkinnän osalta ja toisaalta viranomaisten, kansallisten viranomaisten toimia. Niiden tulee ilmaista tyyppihyväksyntä sekä sisämarkkinoilla että kolmansien maiden kannalta. Ja kolmanneksi tällä on velvoitettu jäsenvaltiot tehostamaan tulli- menettelyitä niin, että ainoastaan lain täyttävät tuotteet voivat päästä Euroopan markkinoille ja maailman markkinoille. Meillä ei vielä hiljattain ollut CE-merkintää suoja, suojavia keinoja ja nyt olemme pystyneet vahvistamaan merkkiä ja parantamaan CE-merkinnän saaneita, saaneiden tuotteiden mainetta sekä EU-ssa että sen ulkopuolella. Pyrimme siihen, että CE-merkintää käytetään vähemmän hyväksi maailmanmarkkinoilla tai väärin. Ja parlamentin pyynnöstä komissio on aloittanut menestyksekkään merkin liittyvän tiedottamiskampanjan eri talouden toimijoille, ottaen huomioon erityisesti pk-yritykset ja kuluttajat. Kampanjan tavoitteena on auttaa mukana olevia tahoja, erityisesti pk-yrityksiä, ymmärtämään entistä paremmin tämän merkin merkitys ja se mekanismi, joka tässä on, ta- on taustalla, jotta ne voivat paremmin soveltaa merkintöjä ja puolustautua paremmin tuomioistuimissa esimerkiksi väärin, väärennöstapauksissa. Tämä lisää eurooppalaisten tuotteiden kilpailukykyä. Sopimuksemme ja vuoropuhelumme esimerkiksi Mercosurin ja latinalaisen Amerikan ja erityisesti Argentiinan kanssa muun muassa ovat teknisiä ja suuntautuvat CE-merkintään. Olen ollut yhteydessä tuohon maan, maailman osan ja haluan edistää näitä päätöksiä, joita olemme saaneet aikaan. Matkustan keväällä latinalaisen Amerikkaan ja tätä kysymystä käsitellään tuolloin niiden maiden hallitusten kanssa, joissa käyn, eli Brasilian, Argentiinan ja Chilen hallitusten kanssa. Aion hyvin tiiviisti yhdessä teidän kanssanne valvoa tämän mekanismin hyvää soveltamista ja pyrin siihen, että jäsenvaltiot todella toimivat niin, että tuotteidemme kilpailukyky kasvaa. Totta kai tiedotan teille siitä, kuinka alalla edistytään ja muistutan vielä, että komissio seuraa vuonna 2013 775 kautta 2008 asetuksen mukaisesti ja ilmoittaa tästä parlamentille. Kiitos. Kiitoksia. Nyt lisäkysymys esimerkiksi Heikin, sitten Rova Tikau. Kiitoksia puhemies. Haluan kiittää komissaaria hänen vastauksistaan. Tämä on, tässä keskitytään todellakin kuluttajan, kyse on maineesta, luotettavuudesta, tuotteista, tuotteista, joita valmistetaan EU-ssa. Mutta minä en löydä minkäänlaista tietoa Eurostatista, komissaari Eurostatista ensin, esimerkiksi siitä, kuinka paljon, minkä arvoinen tämä CE-merkintä yritykselle Euroopassa on ja mikä osuus eurooppalaista tietää, mitä CE oikein tarkoittaa ja tekee. Sitten haluaisin hiukan puolittua asian paremmin 2010 oli tällainen suuri kampanja, jonka toteutitte CE-merkinnästä, joten en vaan Mielestäni tähän liittyy valtava suuri potentiaali. Vatikau. Domnule komissar, uh, pentru că ați vorbit... Hyvä komissaari, Te olette puhuneet eh, tästä ja minä arvostan politiikkaa tällä sektorilla. Kuinka moni monella tuotteella prosentuaalisesti Euroopan markkinoilla on tämä CE-merkintä ja kuinka moni niistä tulee Kiinasta? Thank you, Commissioner. Kiitoksia sitten komission jäsen. Grazie. Kiitoksia siitä, että korostitte ja toitte esiin jotakin kysymyksiä ja ongelmia, jotka todella saavat meidän huomiomme. se, että tuotteita, tuontituotteita, joita laittomasti tai laillisesti tuodaan, todella väärennetään EUn rajojen ulkopuolella on aivan totta. Mutta valitettavasti komissiolla ei, tai muilla EUn toimielimillä ei ole omia tulliviranomaisia tai poliisiviranomaisia, joten meidän tulee luottaa kansallisten tahojen toimintaan siinä, kun tuotteita tuodaan rajan yli ja saatetaan kaupan sellaisia tuotteita, joilla on tämä merkintä. Me käynnistimme informaatiotiedotuskampanjan ja puhun tästä vielä myöhemmin lisää vastatessani Higginsille – Aloitimme sen siis siksi, että CE-merkintää käytettäisiin entistä useammin, mutta myös siksi, että voitaisiin saada parempi takuu tuotteille. Eli että väärännettyjä tuotteita tarkkailtaisiin entistä paremmin. Rotterdamin satamaan, johon tulee suurin osa leluista, ja sen äh, valvonta on asia, jota henkilökohtaisesti haluan edistää ja olen henkilökohtaisesti yhteydessä komission puolesta Rotterdamin satamaan. Sehän on yksi EUn tärkeimmistä satamista ja se täytyy siksi muistaa. Mitä tulee tähän C-merkinnän käyttöön? Minäkin uskon, että sitä tulisi käyttää huomattavasti useammin kuin nyt. Nyt olemme vasta alkuvaiheessa ja meidän tulisi jatkaa tiedotuskampanjaa joka syntyi myös parlamentin pyynnöstä. Muistan tämän. Pyysimme tätä, kun itsekin olin vielä parlamentin jäsen. Pyysimme, että on välttämätöntä, että meillä on sellainen merkintä, joka todella on merkki lainsäädännön täyttymisestä, mutta se merkintä ei ole mikään EUn laatumerkintä, vaan se on merkki siitä, että lainsäädäntö toteutuu ja että äh, tiettyjä EU-sääntöjä todella noudatetaan. Kuulemisessakin minulle esitettiin tätä koskeva kysymys noin vuosi sitten, kun olin ehdolla komission jäseneksi ja jotkin parlamentin jäsenet pyysivät, että CE-merkinnästä pitäisi mennä eteenpäin saada aikaan tällainen laatumerkintä. En henkilökohtaisesti vastusta mitään eurooppalaista laatu merkitään, mutta uskon kuitenkin, että ensisijaisesti meidän tulisi edistää CE-merkinnän käyttöä, jatkaa tiedotuskampanjaa EUn sisällä. Ja on totta, että meidän tulee tehdä entistä enemmän. Ja sitten toisessa vaiheessa voimme alkaa pohtia muita lisäaloitteita, mutta ensisijaisesti todella meidän tulisi työstää CE-merkintää siten, että kaikki EUn yritykset, erityisesti PK-yritykset, oppisivat sen tuntemaan. Ehkä ne tarvitsisivat entistä enemmän tietoa. Ja vahvistan vielä oman sitoumukseni parlamentille siinä, että tiedotus sujuisi entistä paremmin. Ja kiitän Higginsia tästä kysymyksestä, koska näin myös parlamentin ja parlamentin jäsen, yksittäisten jäsenten kautta ja komission tahojen kautta voimme jatkaa vuoropuhelua ja näin saada tietoa yksittäisille yrityksille ja tahoille siitä, kuinka tärkeää tämän välinen käyttö on. Samoin on tärkeää painostaa jäsenvaltioita valvomaan sekä rajojaan että markkinoitaan, jotta voidaan pyrkiä vähentämään CE-merkinnän laitonta käyttöä väärennysten kohdalla niin, että yhteisön sääntöjä ja tuotteitamme todella suojataan niin, että siitä koituu hyötyä kuluttajille. Thank you, Commissioner. In... Kiitoksia. Jotta ne, jotka täällä ovat kärsivästi odottaneet, öö eivät turhautuisia, mutta kun otetaan myöhäinen ajanvaihe huomioon, niin ehdotan, että otamme kolme seuraavaa kysymystä yhdessä. Kantetty herätä Jaanille. Ja sitten vain lisää kysymykset itse kysymysten esittäjiltä ja sitten herra Siskovistin kysymyksiin. Herra Tajanille kysymys Papan sen jäsenvaltioiden vaihtelevat yritystoimintaympäristöt. Question from Mr. Crowley Kysymys herra Kroolilta, pienet keskustelut yritykset. Ja Marian Haakinen kysymys yrittäjien asemasta säästötoimia toteuttavissa jäsenvaltioissa. En halua olla tietysti epäkohtelias, mutta pyydän kuitenkin komissaarit teitä pitäytymään kohturajoissa, mitä tulee vastausaikaan. Bene, presidente, cercherò di... Hyvä. Yritän <laughs> puhua mahdollisimman lyhyesti. Nämä aiheet ovat äärimmäisen tärkeitä, erityisesti komission halu edistää yrittäjyyshenkeä ja parantaa yritystoimintaympäristöä erityisesti pk-yrityksille ja tukea niiden pääsyä kolmansille markkinoille. Nämä ovat aiheita, jotka ovat itselleni painopistealueita ja tulevina päivinä aiomme käydä läpi ja tarkistaa Small Business Actia, joka, jonka komissio hyväksyi vuonna 2008. Small Business Actin säännökset ovat täysin johdonmukaisia EU 2020 säädösten ja strategian kanssa. On tärkeää, että kansalliset tahot todella täytäntöön panevat näitä asioita. Tähän on saatava mukaan yritykset ja eri tahot, jotta voidaan valvoa saavutettuja tuloksia. Me pyrimme siihen, että Small Business Actin kautta voidaan edistää yrittäjyyttä ja pyrimme siihen, että politiikkoja todella toteutetaan sekä EU-tasolla että kansallisella tasolla. Olemme pyrkineet ottamaan entistä paremmin huomioon erilaiset kysymykset, jotka aiheuttavat haittaa pk-yrityksille ja Small Business Actissa otetaan käyttöön erilaisten testien harmonisointi niin, että arviointi on entistä yhtenäisempää. Samoin tässä kannustetaan kaikkia jäsenvaltioita toimimaan tehokkaasti päätöksenteossa. Me pyrimme siihen, että hallintotaakka vähenee ja erot vähenevät kansallisella tasolla. Ja otamme käyttöön konkreettisia toimia, kuten yhden lukun menettely. Ja samoin pyrimme siihen, että kansalliset hallinnot voivat vaihtaa parhaita käytänteitä. On tärkeää edistää rajat ylittävää kaupankäyntiä ja yhteistyötä sen osalta. Ja parlamentinkin toimesta olemme saaneet aikaan nuorten Erasmus-ohjelman. Ja on tärkeää saada aikaan pilottihankkeesta jatkuva ohjelma. Samoin tässä erityisesti kiinnitetään huomiota naisyrittäjiin. Tällä hetkellä Meillä on 250 naissuurlähettilään verkosto. He tulevat 22 maasta ja toivottavasti tätä voidaan tehostaa entisestään. Mitä sitten tulee apuun, jota annetaan PK-yrityksille, kun ne vievät ja investoivat EUn ulkopuolelle? Viime vuonna aloitimme hyvin laajan julkisen kuulemisen – jossa käsitellään tällaisia tukitoimia ja niiden vahvistamista. Ja kuulemisen tuloksena voimme nyt parantaa tukitoimia pk-yrityksille niin että, niin, että yhtä aikaa käytetään tehokkaasti julkisia varoja. Meillä on jo paljon kokemusta pk-yritysten avustamisesta ja meillä on useita menest- menestyneitä hankkeita. Esimerkiksi tällainen Japanissa toimiva teollisuusverkosto, eräs hanke Kiinassa ja niin edelleen. Ja mitä tulee parlamentin kustantamaan tutkimukseen ja sen tuloksiin, olemme todella valmiita tukemaan pk-yrityksiä, kun ne toimivat kolmansissa maissa. Ja mitä tulee nouseviin talouksiin, kuten Kiinaan, voin vahvistaa, että Small Business Actissa komissio on käyttänyt parlamentin antamia määrärahoja valmisteleviin toimiin, niin että Kiinan ja Intian on saatu tällaisia pk-yrityksiä avustavia tahoja, siis eurooppalaisille yrityksille. Ja Pekingissä avattiin EUn pk-yrityksiä avustava taho. Ja lopuksi toteaisin vielä, että huomenna nimitetään uusi herra PK-yritys. Hän on yrit, yrityspääosaston pääosast, pääjohtaja Daniel Kajeha ja hän tulee todella valvomaan erityisesti Small Business Actin täytäntöönpanoa ja asiakirjassa, jonka komissio tulee hyväksymään, niin tulemme kehottamaan kaikkia kansallisia jäsenvaltioita nimeämään oman tällaisen PK-yritys vastuuhenkilönsä, joka voisi valvoa näitä asioita. Ja olen, olen jo saanut täältä osin myönteistä palautetta. Kiitoksia. Much, Kiitoksia komissaari. Sitten lisäkysymyksinne. Ensin Papa niin kuin sanoin. Kiitos. Kiitos näistä vastauksista. Hyvin kunnianhimoista, mutta minä vähän palaan taaksepäin. Kilpailukykyneuvosto vetosi vuonna 2008 jäsenvaltioihin, jotta muuttaa määräaikoja pk-yritysten suhteen vähennettäisiin. Ja nyt täällä on 15 päivää ja monissa maissa on erilaisia päivämääriä sille, kuinka kauan yrityksen perustaminen kestää. PK-yritykset ovat kehitykselle tärkeitä ja miten komissio voisi mennä todellisiin toimiin ja harmonisointiin? Herra Crowley. I'd like to thank the Commissioner for his response as well. Three things First of all, the China help. Hänen ensinnäkin tämä helpdesk on loistava ajatus, kuitenkin pk on erittäin vaikea saada tietää näitä sektoreita, joilla toimivat tuntuu, että tämä sopii paremmin suuriin yrityksiin. Toiseksi eh, One Stop Shop, joka on jo käytössä sisäisesti EU-ssa, tätä voitaisiin paremmin käyttää maissa, kuten Venäjällä, Kiinassa, prosessissa voidaan lisätä vientiä. Ja kolmanneksi ja lopuksi malli, joka on tämmöisen parhaiten toiminut, on ollut EU-Japanin suhteet. Se on todellakin toiminut hyvin kaupan suhteen molemmissa maissa ja myös investointien suhteessa toiminut hyvin. Ehkä tämä olisi tällainen standardi, jota pitäisi käyttää jatkossa. Thank you, Commissioner. I suppose my question is a, a slightly difficult one in fact that... on vaikeampi kysymys minulta. Tämä liittyy maihin, jotka toteuttavat tiukkoja ja säästötoimia, niin kuin Irlannissa tehdään. Ydinasia on siinä, että pk tarvitsevat luottoa, mutta eivät nyt saa eri syistä ehkä koska pankit etsivät enemmän takuuksia kuin vakuuksia kuin pystyvät tarjoamaan. Joskus pk eivät halua vain riskeerata ja ottaa tässä tilanteessa lainaa. Ja kysymykseni kuuluu tässä kontekstissa, voisiko komissio tukea muunlaisia toimia, kuten lainatakuohjelmia tai sitä, että laajennettaisiin mikrorahoitusvälinettä koskemaan näitäkin yrityksiä. Kiitoksia komissaari. Grazie, eh, signor Kiitos, rouva puhemies. Olen tyytyväinen siihen, että nyt jälleen keskustellaan näin tiiviisti parlamentissa PK-yrityksistä. Eilen käsittelimme CIPtä ja sitä, kuinka PK-yritykset voisivat saada entistä paremmin yhteisön rahoitusta tulevassa kahdeksannessa tutkimuksen puiteohjelmassa. Mitä olemme tehneet, mitä olemme, olemme tekemässä PK-yrityksille, tästä keskusteltiin. Ja kuten sanoin, puheessani ja jo eilen, on äärimmäisen tärkeää tukea pk-yrityksiä useista syistä. Ensinnäkin emme voi unohtaa, että pk-yritykset ovat äärimmäisen tärkeitä siinä, että päästään eroon kriisistä. PK-yritykset ovat olleet reaalitalouden keskiössä. Ne ovat todella taloutemme verenkierto kaiken keskiö. Ja sosiaaliselta kannaltakin katsottuna PK-yrityksillä voi olla äärimmäisen tärkeä rooli, koska ne ovat niitä yrityksiä, jotka luovat EUn sisällä uusia työpaikkoja myös silloin, kun tehdään rakenteellisia muutoksia ja muutetaan teollisuuden rakenteita. Eli PK-yrityksille täytyy antaa sellaiset mahdollisuudet toimia, että ne ovat kilpailukykyisiä. Tämä tarkoittaa innovatiivisuutta ja jotta pystyy olemaan innovatiivinen, pk-yritykselle täytyy antaa pääsy luottoihin. Parlamentinkin tuella olemme hyväksyneet asetuksen, joka koskee business to business toimien ja yksityisille tahoille toimivien, menevien maksujen viivästymistä. Toivottavasti tämä voidaan saada aikaan ja so- toteutumaan mahdollisimman nopeasti. Tämä on äärimmäisen tärkeä uudistus, jossa annetaan 580 miljardia pk-yrityksille. Eikä tässä vielä kaikki. Meillä on tällainen keskisuuria yrityksiä koskeva rahoitusfoorumi. Siellä katsotaan, minkälaisia ongelmia pk-yrityksillä on, kun ne pyrkivät saamaan luottoa ja rahoitusta. Lontoon pörssi on saatu ensimmäistä kertaa mukaan tähän aloitteeseen ja tämä on tärkeä viesti yhdistyneeltä kuningaskunnalta ja rahoitusmaailmalta PK-yrityksille. Eli rahoitusmarkkinat tällä tavoin lähtevät tukemaan reaalitaloutta ja tämä on merkittävä viesti. Pyrin jatkossakin tukemaan tätä PK-foorumia niin, että voidaan todella käydä läpi kaikki eri aloitteita, jotka liittyvät riskipääomiin ja erilaisiin investointipankin ja kansallisten luottolaitosten välille syntyviin pullonkauloihin ja niin edelleen. Ja tutkimme myös sitä, miten yhteisön rahoitus saadaan entistä sujuvammaksi. Työstämme tällä hetkellä kahdeksatta puiteohjelmaa. Olemme saaneet aikaan jotakin tulosta pk-yritysten kannalta ja toistan vielä sen, mitä jo eilen jo sanoin. Ehkä kaikki eivät sitä vielä eilen kuulleet. Olemme onnistuneet vähentämään tiettyä rahoitustaakkaa 60 jopa 90 prosenttia kaikkein, kaikkein pienimmille yrityksille, mitä tulee REACHin. Ja tämä on tärkeä viesti juuri pk-yritysten suuntaan. Ja tulemme tekemään saman mikroyrityksille rakennusalalla. Olen kokoontunut hyvin usein käsittelemään mikroluottoja ja kaksi viikkoa sitten Brysselissä oli kokous, jossa oli mukana Italian hallituksen uuden mikroluottolaitoksen edustaja. Se tuntuu toimivan varsin hyvin. Ja toivottavasti myöhemmin voin esitellä parhaita käytänteitä eri jäsenvaltioista tällä alalla, jotta niitä voidaan soveltaa yleisemmin. Mitä sitten tulee sirpaloitumisen lupamenettelyyn? Tämä on todellinen ongelma, mutta meidän täytyy vedota jäsenvaltioihin siinä, että ne todella vähentävät byrokratiaa, nopeuttavat aikoja byrokratia usein heikentää kilpailua ja uskon, että on kansalaisten edun mukaista, että tässä toimitaan nopeasti. Ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että myös jäsenvaltiot soveltavat tätä testiä, joka liittyy Small Business Actiin. Ja tulen kiertämään Euroopan pääkaupunkeja – jotta voisin kannustaa jäsenvaltioita toimimaan entistä nopeammin PK-yritysten perustamisessa. Anteeksi, mutta nyt olemme kyllä niin jäljessä aikataulusta. Pyydän anteeksi puhemies, mutta tämä aihe on niin tärkeä, että yritin nyt tuoda esiin joitakin konkreettisia tuloksia. Ja puhuin tässä ehkä pidempään kuin mitä olin ajatellut. Pyydän anteeksi. Thank you very much, Commissioner. Uh, we now come... Kiitoksia. Ja sitten siirrytään ensimmäiseen kysymykseen, joka on osattu komission jäsen Sefkovitsille. Toivottavasti hän pystyy nopeasti tänne siirtymään eteen. Ja kysymys tulee Rova blinkevich ja se koskee komission tasa-arvostrategiaa. Herra Sefkovic, kun olette valmis, niin olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Olen erittäin iloinen, että sain tämän kysymyksen, koska nyt minulla onkin teille hyviä uutisia, koska ensimmäinen tammikuuta lähtien enemmän naisia on töissä komissiossa. Ensimmäistä kertaa näin on ja olen erittäin iloinen tästä tuloksesta, tai me kaikki olemme, mutta tiedämme tämän tarinan loppu, koska vielä täytyy jatkaa politiikkaa, että parannamme lukuja, mitä tulee naisko määrään johtoasemissa ja AD-viroissa. Ja näin ollen olemme hyväksyneet tämän 2010-2014 strategian tämän komission kauden loppuun saakka ja saada saavuttaa tuloksia siellä, missä naiset edustavat 25 prosenttia korkeimmista johtopaikoista, 30 prosenttia keskitason johdosta ja 43 prosenttia AD ei-johtoviroista. Olemme jo saavuttaneet paljon viimeisen 15 vuoden aikana. Naisten määrä on lisääntynyt johtopaikoilla. Se on valtavasti lisääntynyt, mutta tietysti me haluaisimme jatkaa samalla tavalla, samalla metodilla myös. Me haluamme kun, sitten kun ihmisiä siirtyy eläkkeelle, niin otetaan sitten, naisten pitäisi olla 30 prosenttia korkeimmista johtopaikoista ja 15, 50 prosenttia keskitason paikoista ja AD-paikoista. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä, kun nämä jo, kyseiset henkilöt siirtyvät eläkkeelle, niin naisia tulee tilalle tässä suhteessa. Sitten tilanne muissa toimielimissä täytyy sanoa, että Euroopan parlamentissakin toimitaan aika hyvin. Luvut ovat varsin vaikuttavia neuvostossa, tämä asia ei ole samoin. Ja tässä meillä on hiukan erilaisia tuloksia, mutta uskon kuitenkin, että paras keino edetä asiassa on, että jatkamme parhaimpien vai- käytäntöjen vaihtopolitiikkaamme ja vaihdamme myös kokemuksia, mitä tulee politiikkamme toteuttamista täytäntöönpanosta. Ja minä tiedän, että pääsihteerimme ja muut keskustelevat näistä kysymyksistä säännöllisesti ja minä uskon, että hyvien käytäntöjen vaihto tulee johtamaan kunnollisiin tuloksiin kaikissa EU-toimielimissä. Kiitoksia puhemies. Rouva Blinkevichiute, lisäkysymys. kiitoksia näistä hyvistä uutisista ja onnittelen tästä suuremmasta naisten määrästä, joka komissiossa nyt naisia on. Mutta toinen kysymys, kuinka kauan kestää komissiossa jotta, että että 25-30 prosenttia naisia, kuten nyt on johtotehtävissä, niin eikö, miten tästä päästään eteenpäin? Te ette ole ihan tarkkaan vastannut tähän kysymyksiin. Mitä sitten tulee tähän tasa-arvostrategiaan naisten ja miesten välillä ja naisten mahdollisuuksiin saada hyviä virkoja kaikissa toimielimissä. Tämä olisi hyvä esimerkki myöskin yksityissektorille. <coughs> Minä haluaisin vähän laajentaa tätä äskeistä kollegani kysymystä. Onko tällainen tasa-arvostrategia olemassa? Onko tämä myös uusia maita koskeva strategia? Kiitoksia, komissaari. Thank you very much. Kiitoksia, puhemies. Ja kiitän kovasti myös lisäkysymyksestä. Olen samaa mieltä teidän kanssanne sikäli, että luut, jotka mainitsitte, saattaisi, eivät ehkä näytä niin kunnianhimoisilta kuin haluaisin niiden jatkossa olevan, mutta totta on, että kun aloitimme tasa-arvopolitiikkamme komissiossa 95 vuonna. Sitten me olemme pystyneet lisäämään naisten määrää huippupaikoissa nelinkertaisesti. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että nyt naisia on viisinkertaisesti näissä viroissa kuin aiemmin. Luonnollisesti meidän pitää katsoa, mikä oli lähtökohta. Olen samaa mieltä varsin maltalta tuosta lähdettiin ja pitää verrata myös siihen, minkälaisessa ympäristössä Euroopassa toimimme. Ja tämäkin on osa vastausta niin toiseen kysymykseen. Edelleen politiikat, joilla pyritään luomaan olosuhteita naisten toimia, ei vain EU-toiminnassa, vaan myös jäsenvaltioissa. Kaikkea tätä pitää parantaa, koska me pitää luoda sen olosuhteet sillä, että naiset voivat tehdä työtä näissä korkeissa paikoissa. Tämä tarvitsee kunnollista lastenhoitomahdollisuuksia, joustavia työaikoja ja muita ehtoja ja jotka mahdollistavat sen, että naiset voivat toimia näillä korkeilla paikoilla. Luonnollisesti näitä. Tähän pyritään asteittain ja meistä on saavuttanut varsin korkean standardin tason EU-toimielimissä. Ja voidaankin nähdä eri tasolla, miten nämä olosuhteet varmistetaan myös jäsenvaltioiden kesken. Ja tämän takia kollegani varapuheenjohtaja Reding ehdottaa tällä hetkellä strategia, jota kutsuttaisiin sukupuolitasapainoksi yritysjohtoasemissa. Tämä on vasta työasiakirjassa. Tullaan keskustelemaan yritysjohtajien kanssa kahden kuukauden kuluttua ja sitten alkaa tämä julkinen konsultaatio. Minkälaisia asioita voitaisiin tästä oppia? Pitäisikö valita pakolliset kiintiöjärjestelmät vai pitäisikö valita sellainen järjestelmä, niin kuin me komissiossa olemme tehneet, että pyrsimme luomaan suotuisia olosuhteita ja kannustaa pääosastoja, jotka voivat täyttää nämä tavoitteet, jotka, täytyy täytyä, täytyä naisten virkojen takia. Ja katsotaan saammeko aikaan hyviä tuloksia. Kiitoksia komissaari. Pyydän anteeksi, että joudutte odottamaan niin kauan. Olen pyydän anteeksi myös tulkeiltamme nyt me sitten lopetamme kysymykset. Ja jos kysymyksiin ei annettu vastausta, niin olemme vastuus, va, vastaus annetaan niihin jatkossa. Keskeytämme. Ja herra Kelly, teillä on puheenvuoro. An observation. Yksi huomio vain. Varmasti monet ovat täällä samaa mieltä. Tämä ei mitenkään liittyy teihin henkilökohtaisesti, vaan ajattelen vain sitä, miten nämä kysymykset on järjestetty. Kukaan ei tiedä, kuinka monta kysymystä milloinkin otetaan, kuinka monta lisäkysymystä voidaan ottaa vastaan, kuinka pitkiä vastauksia annetaan. Ja tuleeko komissaari paikalle ollenkaan. Tämä on täysin mahdotonta hyväksyä. Rova Latfos on nyt myöhästynyt illallista, koska hän odotti, että hänen kysymyksensä tulisi esille. Minä taas laskin, että oma kysymykseni tulisi mukaan ja kieltäydyn illallisesta kutsusta. Vähintäänkin meille pitäisi kertoa, kuinka monta kysymystä etu- otetaan, ja tämä pitäisi kertoa etukäteen, että voimme suunnitella ohjelmamme. Tiedän tätä, mutta jos jotkut haluavat kirjallisen vastaukseen, voisimme lähettää sitten mailin, sähköpostia kotiimme rauhasta ja voisimme käyttää aikamme muuhun. Mielestäni tämä pitäisi, näin pitäisi toimia. Te kuitenkin hoiditte tämän varsin hyvin, ja mitenkään arvostele teitä. Kiitoksia. Kiitoksia herra Kelly teidän puheenvuorostanne. Niin, yhtenä varapuhemiehenä, joka on vastuussa kysy- kyselytunnoista, niin tunnen huolta siitä, että emme ole toimielinä pystyneet toi- liikkumaan komission kanssa ja emme ole täytäntöönpaneet mistä olemme sopineet toimielinten välisessä sopimuksessamme. Nimittäin haluaisimme parantaa juuri näitä kyselytunteja. Olen iloinen siitä, että komissaari Sefkovic on täällä paikan päällä ja näkee itse, minkälaisia ongelmia meillä täällä oikein paikan päällä on. Ja siksi minä toivonkin, että ehkä syntyy vähän uutta vauhtia ja edetään näissä kysymyksissä ja saadaan aikaan sellainen tilanne, johon pyrimme silloin, kun neuvottelemme toimijoiden välisesti. Joten kiitoksia herra Kelly, että otit tämän asian esille. Jälleen kerran haluaisin kiittää tulkkejamme ja todellakin nyt istunto keskeytyy seitsemäksi minuuttia. Kiitoksia.